puheenvuoronsa. Kiitoksia oikein paljon arvoisat puheenjohtajat, hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Vuonna 2010 Jerzy Buzek yhdessä Jacques Delorsin kanssa sanoi, että tarvitaan radikaalia muutosta siinä, miten me tuotamme ja kulutamme energiaa. Me olemme vakuuttuneita siitä, että Eurooppa tarvitsee voimakkaamman yhteisen energiapolitiikan ja valittu puheenjohtaja Jean-Claude Juncker on nimenomaan tätä visiota käyttänyt perustana sanoessaan, että hän haluaa vahvemman unionin energian suhteen. Hän haluaa visionäärisen politiikan ilmastonmuutoksen suhteen. kirjeessä, jonka hän minulle lähetti, hän antoi minulle tehtäväksi tietysti sillä ehdolla, että tämä tehtävänanto teidän toimielimemme puolesta valtuutetaan ja vahvistetaan että orientoisin ja koordinoisin sellaisia avainaloitteita, jotka konkreettisesti nyt ö, sitten toteuttaisivat tätä visiota. Ja minulla on suuri kunnia ja ylpeyden aihe, että tämä prioriteetti on annettu minun haltuuni energia- ja ilmastonmuutospolitiikat ovat nousseet eurooppalaisen agendan kärkeen. Ja meillä on kaksi suurta energiahaastetta, nimittäin energiaturvallisuuden varmistaminen tilanteessa, jossa Venäjän ja Ukrainan välinen kriisi on tosiasia, ja sitten taistella ilmastonmuutosta vastaan neuvotteluissa ja valmistella tulevaa Pariisin huippukokousta aikaisemmassa kuulemassani jopa 25 vuotta rautaesiripun kaatumisen jälkeen ja Euroopan unionin laajennuttua edelleen tämä keinotekoinen Euroopan jako on aistittavissa esimerkiksi strategisissa yhteyksissä ja liikenne- ja energiainfrastruktuurin alalla. Näiden infrastruktuurien rakentaja, rakentaminen oli lähinnä taloudellisista lähtökohdista nousevaa, mutta viime vuosina siitä on kuitenkin tullut yksi suurimmista strategisista ja turvallisuuspoliittisista prioriteeteista Euroopan unionissa. Ja haluan vakuuttaa teille, että juuri tällaisena prioriteettina minä tätä kysymystä myös pidän ja haluan hyvin vastuullisesti lähteä sitä toteuttamaan. Arvoisat valiokuntien puheenjohtajat, hyvät naiset ja herrat, arvoisat parlamentin jäsenet, teidän laillanne olin itsekin ehdokkaana Euroopan vaaleissa ja nyt valittiin Euroopan parlamenttiin. Vaalitaistelun aikana kansalaiset antoivat minun, minulle tehtäväksi ja sydämelleni sen, että meidän täytyy pystyä vaikuttamaan siihen, että elämän laatu paranee, että ihmisten ei tarvitse pelätä työpaikkojensa puolesta, että he voivat asua ja elää terveessä ympäristössä ja että suurin kriisi saadaan jätettyä taakse. Kaikkein yleisimpiä teemoja kansalaisten kanssa olivat korkeat energian hinnat, Ja vuoden 2009, kun Slovakia kirjaimellisesti putosi äh, kuopan pohjalle, energiaa annettiin ainoastaan kotitalouksille ja sairaaloille. Ja te tiedätte, että Slovakia ei ollut ainoa maa tässä tilanteessa. Olen vakuuttunut siitä, että ilman eurooppalaista solidaarisuutta ja lähes välitöntä Euroopan apua nuo seuraukset olisivat olleet hirvittävät. Siksi onkin meidän juhlallinen tehtävämme varmistua siitä, että me kansalaisemme joudu uudelleen tuon kaltaiseen tilanteeseen on hyvin tärkeää kaikki se, mitä olemme kriisistä oppineet. Esimerkiksi viimeaikaiset kaasustressitestit ovat valmistaneet meitä paremmin kuin koskaan uusiin tilanteisiin. Slovakia, Puola ja Unkari ovat nimenomaan tässä olet samassa rintamassa. Me näemme, että Venäjä yhä enemmän käyttää kaasuvaroja poliittisena aseena ja painostuksen välineenä Ukrainaa ja muita Ukrainaa auttavia maita. Ja tämä on mahdotonta hyväksyä. Ja jos saan teidän tukenne, tulen tarttumaan tähän energiaturvallisuuskysymykseen, mitä ö, voimakkaimmin ja koko Euroopan yleistä intressiä ajatellen. Kaasu katkosten vaikutuksia voidaan lieventää, jos maat ja valtiot työskentelevät yhdessä eivätkä katso asioita vain kansallisesta näkökulmasta. Energiaunionin aika on tullut. Niiden, jotka suhtautuvat skeptisesti tähän strategiaan, haluan sanoa, että 70 vuotta sitten Euroopan unioni, yhteinen Eurooppa oli vain unelma ja vain 23 vuotta sitten oli mahdoton ajatus, että voitaisiin esimerkiksi ylittää Slovakian raja puhumattakaan yhteisestä valuutasta ja Nelson Mandelakin sanoi, että kaikki on aina mahdotonta niin kauan kuin sitä ei ole toteutettu. Eli millaisen Euroopan energiaunionin pitäisi olla? Minä haluaisin yhdessä teidän kanssa ja jäsenmaiden kanssa rakentaa viiteen pilariin perustuvan energiaunionin. Ensimmäinen on turvallisuus, solidaarisuus ja luottamus. Euroopan unioni on valtava energiamarkkina, 500 miljoonaa asiakasta ja kuluttajaa ja 500 miljardia euroa vuodessa on tämän, tai 400 miljardia on tämän markkinan koko. Käytämmekö me tätä kansainvälistä painoarvoamme oikealla tavalla oikeudenmukaisten hintojen ja markkinatasapainon hyväksi. Emme. Me emme kykene puhumaan yhdellä kielellä ja se vähentää meidän vaikutustamme. Me tarvitsemme enemmän energiadiplomaattia ja meidän täytyy energiaintressejämme lähteä ö, ajamaan. Ne ovat poliittisten prioriteettiemme joukossa. Tarvitsemme energiakoordinaatiota, jotta turhaa painostusta, joka johtaa markkinoiden vääristymiseen, ei tarvitsisi sietää minä kannatan sellaista eurooppalaista keskustelua, joka johtaa konsensukseen, jotta Euroopan komissio saa mandaatin neuvotella kansainvälisiä sopimuksia EUn ja kolmansien maiden välillä. Energiaunionin rakentaminen tarkoittaa myös hyvin läheistä yhteistyötä naapuriemme kanssa, jotta voimme integroida nämä kyseiset markkinat voimakkaammin. Energiayhteisö on tässä mielessä hyvin tärkeä mutta meidän on myös harkittava ja pohdittava yhteisiä kaasuostoja. Totta kai meidän täytyy VTO-sääntöjä ja kilpailusääntöjä kunnioittaa, mutta meidän täytyisi yrittää tätä ja minusta olisi Euroopan kannattaisi 400 miljardin euron argumenttia käyttää paljon painokkaammin eikä maiden pitäisi muuttaa omaa energiajärjestelmää keskustelematta ensin kumppaniensa kanssa ja pohtimatta vaikutuksia yhdessä. Energia, energiatoimitusten diversifiointi on hyvin tärkeä. Meidän on saatava Kaspian kaasua Eurooppaan ja harrastettava kumppanuutta Norjan kanssa. Myös Välimeren tilanne on hyvin tärkeä. Meidän täytyy myös energiayhteistyötä Algerian kanssa saada aikaan. Myös energiaterminaalien avaaminen antaa uusia tuontimahdollisuuksia. Toinen pilari on kilpailukyky ja sisäiset markkinat, jotka ovat euro, uuden energiaunionin selkäranka. Tämä tarkoittaa sitä, että tarvitaan enemmän rajat ylittäviä energiavirtoja ja parempia yhteyksiä infrastruktuurien välillä. Meidän täytyy vahvistaa näitä yhteyksiä ja pitää yllä EUn teollisuuden kilpailukykyä, jotta kotitaloukset saavat energiaa sellaisella hinnalla, jonka heidän pystyvät maksamaan, varsinkin haavoittuvimmat kotitaloukset. Me tarvitsemme energian infrastruktuurin, jossa on hyvät yhteydet siten, jotta voimme ottaa uudistuvat energianlähteet, uudistuvat energianlähteet mukaan tähän kokonaisuuteen. Myös tämä Junckerin investointipaketti on erittäin tärkeä osa koko tätä hanketta. Sitten kolmas pilari, joka on kysynnän kohtuullistaminen, jotta meidän energiakulumme pysyvät kontrollissa ja energia ja huoltovarmuutemme pysyy yllä. Energiatehokkuutta on pidettävä ikään kuin ensimmäisenä energian lähteenä. Kaikkein puhtain megawatti on säästetty megawatti ja meidän täytyisi päästä näihin 2020 tavoitteisiin parantamalla energiatehokkuutta, myös energiaturvallisuutta, mutta myös vahvistettava Euroopan teollisuuden kilpailukykyä. Energiatehokkuus on erittäin tärkeä. Rakennusliikenne ja tuotteet ovat tässä tärkeimmät alueet. Neljäs pilari on sitten tämä dekarbonointi, hiilestä luopuminen meidän täytyy olla kunnianhimoisia 2030 tavoitteidemme kanssa ja minä haluan tehdä EU-sta uudistuvien energianlähteiden ykkösen koko maailmassa. 2000 12 Eurooppa tuotti 45-44 prosenttia kaikesta uudistuvasta energiasta. Tämä voi myös tuottaa yli 4 miljoonaa vihreätä työpaikkaa. Tietysti jäsenmaat itse päättävät, mikä niiden energiakokonaisuus on, mutta kansainvälisellä tasolla meidän täytyisi ponnistella kaikki mahdollinen, jotta voisimme 2015 vaikutukset tavo- tavoittaa. Viimeinen pilarini perustuu tutkimukseen ja innovaatioon. On tärkeää investoida tutkimukseen ja kehitykseen ja innovaatioon juuri siksi, että Euroopan unionin on ponnisteltava enemmän, jotta se voi tuottaa vähähiilisiä energianlähteitä markkinoille ja saada aikaan uusia teknologisia ratkaisuja, joita tarvitsemme energia-, ilmasto- ja sosiaalipolitiikassa 2030 tavoitteiden saavuttamiseksi. Nämä ovat ne viisi rakennuspalikkaa, joiden avulla uskon, että voimme saada aikaan vahvan toimivan energiaunionin, jossa on myös tulevaisuuteen suuntaava ilmastonmuutospolitiikka mukana. Yhtä ei voi olla ilman toista ja olen vakuuttunut siitä, että integroitu lähestymistapa nimenomaan auttaa siihen, että Euroopan unioni voi saada osakseen sekä ympäristölliset että taloudelliset hyödyt tästä politiikasta. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, kaksi viikkoa sitten olin liikenne ja avaruus komissaarin äh, kuulemisessa ja nyt viime, viikko, viime keskiviikkona tämä uusi salkku, joka äh, minulle on suotu. Olen tehnyt parhaani valmistautuakseni tähän kuulemiseen, vaikka en toki väitäkään, että minusta on tullut energia-asiantuntija yhdessä yössä. Mutta jos annatte minulle tukeni, tukenne. Me voimme yhdessä rakentaa energiaunionin. Viidessä vuodessa voidaan saada paljon aikaan ja mielestäni me olemme sen kansalaisillemme velkaa, jotta Euroopan energiaunionista, eh, joka on tällä hetkellä visiomme, tulee